told me about that. Give him the we regard. have to talk about it. Colleagues, we now move to the declarations of... Ja nyt kuulemme äänestysselitykset. Äänestysselitykset. Tulkien edun nimissä jatkan äidinkielelläni saksan kielellä. Ensimmäinen mietintö on Kinitsin mietintö, joka todella liittyy rikoksista epäiltyihin ja syttyihin lapsiin. Ja ensimmäinen äänestysselitys Kristiina Morpai. Olkaa hyvä. Mr. Chair, at this point... Pyydän anteeksi puhemies. Nyt ei ole vielä mahdollista puhua näissä olosuhteissa. Te et itsekään kuuntele, koska te juttelette jonkun kanssa, eivätkä jäsenetkään kuuntele, jotta olisi suorastaan nöyryttävää Euroopan kansaistenkin kannattaa näissä olosuhteissa puhua, joten odottakaa siksi sen aikaa, että olosuhteet mahdollistavat sen, että täällä voi puhua. Sopiiko näin? Näissä olosuhteissa tämä on mahdoton tässä metelessä. Joten sanokaa jäsenille, että saavat luvan poistua nopeasti, mikä haluat keskustella yksityisasioistaan, ja odotelkaa sen aikaan äänestysjärjestysten kanssa, kunnes olosuhteet ovat taas jälleen jollakin tavalla kunnolliset. Well, um... Edustaja Morvai, minä tässä joku minuutin jo odotin. Toki voin odottaa. Vielä olette aivan oikeassa. Kyllä parhaat kollegat, nyt pyytäisin teitä käymään yksityiskeskustelunne täysistuntosalin ulkopuolella. Can I look at certain colleagues? omassakin ryhmässä Anneli, Katrin ja Sophie menkääpäs nyt juttelemaan sinne ulkopuolelle. Kiitoksia, niin että kollegat voivat pitää äänestysselityksensä. I think that's too. No niin, eiköhän tämä riitä. Edustaja Morvai, nyt teillä on yksi minuutti äänestysselitys. Támogattam äh, Kiitoksia kovasti. Äänestin tämän mietinnön puolesta, joka koskee lasten ää, oikeutta oikeuksia rikosoikeudellisissa menettelyissä. Tietenkin eh, terminologiaa voitaisiin vielä täsmentää, koska YK on eh, mukaan kaikki alle 18-vuotiaat ovat lapsia, mutta meillä Unkarissa taas 14-18-vuotiaat vielä kuuluvat omaan kategoriaansa. No, tietyissä eh, tapauksissa rikosoikeudellisiin menettelyihin voidaan haastaa myös alle 14-vuotiaita lapsia. Me tiedämme kyllä, minkälaisiin tragedioihin tämä voi sitten johtaa, kun lapset asetetaan syytteeseen. Heillä ei kuitenkaan ole mitään menettely- menettelyllisiä, proseduraalisia oikeuksia ja lapset voivat jäädä ilman suojaa. Joten olen tyytyväinen tähän miten. Kiitoksia. Sitten kollega Jensi Pospisil, yksi minuutti. Kiitoksia paljon puhemies siitä, että sain puheenvuoron. Minä en äänestänyt tämän mietinnön puolesta tärkeästä syystä. Olen samaa mieltä siitä, että meillä pitäisi olla yhtenäinen suoja lapsille, mutta en tiedä, miltä tämä direktiivi oikeastaan näyttää. Sen soveltamisala on liian laaja. Siinä on otettu mukaan jopa Yksityisyyden suoja. Yksityisyyden suoja kuuluu kuitenkin jäsenvaltioiden kontolle. Esimerkiksi Tsekin tasavallassa tällä hetkellä keskustellaan siitä, pitäisikö vakavista rikoksista syytettyjen lapsien anonyymiys varmistaa ja se, että lapset olisivat jopa 21-vuotiaita, minun mielestäni tämä menee liian pitkälle. Meidän pitäisi pitää kiinni komission alkuperäisestä ehdotuksesta, se oli 18 vuotta rajana. Eh, Pospisil. Kiitos edustaja Pospisil. Sitten Andres Manikins. Kiitoksia kovasti puheen, puhemies. Kun katsotaan EUn tilastoja, niin erilaisissa rikosjutuissa – Miljoona lasta on mukana näissä rikosjutuissa. Aikamoinen prosenttiosuus kaikista rikoksista syytetyistä. Jäsenvaltiot tietenkin käyttävät näitä tilanteita tässä suhtautuvat niihin eri tavoin. Ei ole mitään määritelmää siitä, mikä on, mitä lasten oikeudenmukainen kohtelu on näissä tapauksissa. No, me olemme halunneet asettaa tässä Minimi puitteet, Haluamme saada aikaan lainsäädäntöä, joka koskee lapsia tämmöisissä tapauksissa. Mielestäni tämä on hyvä asia. Meidän tulisi myös pitää huoli siitä, että direktiiviä sovelletaan niihin, jotka ovat jo 18-ikäisiä, mutta eivät vielä 21. Meidän tulisi laajentaa itse asiassa asiassa tätä direktiiviä ja työstää aivan uudenlaista direktiiviä, jossa otettaisiin huomioon myös 14-vuotiaat. Kiitoksia paljon. Koranka Kill luopui puheenvuorostaan, joten Monika Makovei puhui seuraavana. Peste un miljoon de copii. Kiitoksia. Yli miljoona lasta on joutunut rikosoikeusmenettelyihin komission arvioiden mukaan vuodessa, eli 12 prosenttia, jotka ovat rikosoikeusmenettelystä mukana, ovat lapsia lasten oikeuksia ei käytännössä suojata silloin, kun on kyse rikosoikeudellisista menettelyistä monessakaan jäsenvaltiossa. Tämä johtaa siihen, että lapset joutuvat syytteeseen eikä heidän oikeuksistaan pidetä huolta jäsenvaltioissa. Vähimmäisessä oikeudenkäyntitakuut täytyy varmistaa, jotta lasten oikeuksia suojellaan. Meillä täytyy olla suoja toimia sitä varten. Heillä on oikeus asianajajaan, oikeus saada tulkki, mikäli tulkki on tarpeen ja niin poispäin. Minä äänestän tämän mietinnön puolesta, jotta voimme varmistaa oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin ja vähimmäisstandardit alle 18-vuotiaille, jotka, joita jostakin syystä syytetään tai ovat itse asianosaisina oikeusjutuissa. Kollega olikin vaihtanut paikkaa. Daniel, ole hyvä, yksi minuutti. Thank you, Mr. Deputy Speaker. Kiitoksia, varapuhemies. Tämän mietinnön juridinen status perustuu EUn perusoikeuksien peru, peruskirjaan. Kyseessä on asiakirja, josta neuvoteltiin aikanaan ja olimme silloin aivan varma siitä, että Tony Blair ei soveltaisi sitä UK. -hon. Silloin sanottiin, että no ei se mitään, koska sillä sen juridinen status on muutenkin se, mitä se on. No kuitenkin meitä on muistutettu siitä, että perusoikeudet ovat erittäin tärkeä osa viimeaikaisia neuvotteluita. Tässä nähdään, että Euroopan unionin instituutiot keräävät valtaa itselleen kysymys Entä jos Euroopan unioni olisi vain pelkkä kauppajärjestö ja Euroopan neuvosto olisi tällainen perusoikeuksia vaaliva järjestö, niin se olisi parempi. Nyt meidän täytyy kuitenkin noudattaa jokaista sääntöä pilkulleen ja jos me emme pysy tässä bussissa, niin meidän täytyy astua sitä pois. Suuret kiitokset ja seuraavaksi Stanislav Polczak, yksi minuutti. Kiitos puhemies, kiitos että sain puheenvuoron. Minun täytyy nyt myöntää, että äänestys ei ollut minulle helppo. Minä en kannata sitä, että EU puuttuu myös rikosoikeusmenettelyihin. Toisaalta tähän mietintöön liittyy hyviäkin puolia. Hyvät puolet ovat tässä nyt suuremmassa roolissa kuin huonot asiat, joten siksi äänestin tämän mietinnön puolesta. Minulle oli kaikkein tärkeintä se, että me varmistamme tasavertaiset olosuhteet ja tasa-arvoisen kohtelun lapsille ja oikeudenkäyntitakuut sen varmistamiseksi, että he eivät joudu epäsuotuisaan asemaan rikosoikeusmenettelyissä. Se, että pidennettäisiin ikärajaa 21 vuoteen asti, ei ole ihanteellinen asia, mutta Tsekin tasavallassa tilanne on miltei tämä sama 21 vuotta. Kiitokset. Poltsak seuraavaksi kollega Kelly, yksi minuutti. Kiitoksia. Minä tuen tätä direktiiviehdotusta, jonka myötä lasten oikeuksia rikosmenettelyissä suojellaan. Yhdeksän trilogia tämä edellytti ja siksi toi, kiitänkin valiokuntaa hyvästä työstä. Ottan huomioon, että miljoona 800 000kin lasta odottelee tässä rikosmenettelyä Euroopan unionissa, niin kyllä me tarvitsemme tällaisen oikeudellisen puitteiston. On erittäin tärkeää, että lasta suojellaan kautta prosessin ja varmistetaan reilu oikeudenkäynti. Mutta ehkä vielä tärkeämpää on se, että estetään lapsia sortumasta uudelleen rikoksen tielle, vaan vaalitaan heidän kansalaiskuntoaan. Se on tärkeää. Ja lopuksi sanon vielä, että minä tuomitsen Egyptin, minä tuomitsen Egyptin viranomaiset, jotka lykkäsivät egyptiläisen kansalaisen oikeudenkäyntiä. Sitä on päätöslauselmakin tehty ja hän on siis alaikäinen. Kiitos. Kiitos. Ja Stephen Wolf, yksi minuutti. Kiitos, varapuhemies. Aina silloin tällöin tulee direktiivi, joka on kirjoitettu sellaisella kielellä, joka moni mielestä kuulostaa järkevältä ja monet kuvittelevat, että se on hyväksyttävissä näissä olosuhteissa tänä päivänä Rikosoikeudessa menettelyt ja alaikäisten suojelu rikosoikeusmenettelyssä, eh, koska ehdotus vaikuttaa järkevältä. Yhdistynyt kuningaskunta on kuitenkin saanut erityiskohtelua. Se ei halua tulla tämän direktiivin piiriin, koska me katsomme, että meidän normimme ovat korkeammat kuin EU-normit. Ei tämä välttämättä ole asian ydin. Asian ydin niiden ihmisten kannalta, jotka nyt kansanäänestyksessä tulevat äänestämään 23. päivä kesäkuuta yhdistön kuningaskunnan tulevaisuudesta. Teidän täytyisi ymmärtää, että kun on kyse äh, säännöksiä, jotka koskevat lapsia, niin huomispäivänä tulee ottamaan, ottamaan käyttöön sellaista lainsäädäntöä, joka on parempaa tai huonompaa kuin meidän. Meidän täytyy jossakin vaiheessa sitten hyväksyä nämä säännöt. Kyse ei ole statuskuosta, kyse on tulevaisuudesta. Yhdistynyt kuningaskunta yhteiskunnan kuninkaan kannalta tilanne tulee oman hyvin pimeä ja synkeä. Kiitoksia. Näin kuulimme äänestysselitykset Kinitsin mietintöön liittyen. Seuraavaksi Jens Kairin mietintö vuoden 2017 talousarvion suuntaviivat. Ensimmäisenä Javier Benito Siluaga. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Me äänestimme tänään äh, ensimmäisistä suuntaviivoista 2017 talousarvion suhteen. Tässähän tietenkin äh, on vielä paljon äh, työtä tehtävänä. Me halusimme äänestää tänään tyhjää, koska mielestämme tänään täytyy vielä tehdä paljon ennen kuin lyödään talousarviota lukkoon. Jotenkin vaikuttaa siltä, että kokemuksesta ei ole opittu. Euroopan unionin talousarvio sitä tulee kasvattaa ja äh, sitä tulee jakaa uudella tavalla ottaen huomioon BKT per capita jäsenvaltioissa. Nyt äh, meidän on mm, autettava pakolaisia. Haluamme kuitenkin tehdä sen kolmansissa maissa muureja rakentaen. Nämä sopimukset ovat laittomia ja häpeällisiä. Me haluamme militarisointiin käyttää EU-budjettivaroja, emmekä ihmisten hengen pelastamiseen. Meidän täytyy huolehtia humanitaarisista kriiseistä ja olla solidaarisia. Älkäämme luopuko, hyvät naiset ja herrat, EUn arvoista. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi Paloma López Vervejo, yksi minuutti. Olkaa hyvä. No kiitos puhemies. Minä äänestin tätä mietintöä vastaan, koska siinä ratifioidaan jälleen kerran uusliberalistinen EU-linja. Eh, joka on yhä taantuvampi ja takapajuisempi. Minun mielestäni on äärimmäisen valitettavaa, että EU haluaa vahvistaa eh, taloushallintomallia, jatkaa eh, liberalisointia ja haluaa luopua kunnollisista työehdoista ja vahvistaa tosiaan äh, markkinavoimia ihmisten äh, sijaan. Valtiot äh, subventoivat näin yksityisiä investointeja ja me haluamme aivan toisenlaisen Euroopan. Haluamme, että Eurooppa käyttää varojaan demokratian puolesta niin, että jäsenvaltiot voivat toimia itsenäisesti ilman, että niitä kiristetään teollinen maatalous on hyvin vaarallista ja meidän on muutettava tilannetta. Kiitos. Kiitoksia ja sitten nähdään Hänen yksi minuutti. Thank you, Mr. Deputy Speaker. Kiitos puhemies. 800 vuotta sitten minun ähm, vaalipiirissäni äh, kaksi umpiluupäistä äh, kuningasta äh, kohtasivat äh, joen partalat Hemsissä ja myöhemmin siitä tuli parlamentti. Ja siellä haluttiin nimenomaan asettaa hallitustilille, erityisesti raha-asioissa. Kaikki muu sivuutettiin, eli niin parlamentaarikon äh, tärkein rooli oli valvoa valtion kirstun rahoja, niiden käyttöä. Ja nyt kun ajatellaan tämän parlamentin asennetta ja tätä mietintöä, niin hmm, me MEPit usein jatkuvasti pyydämme enemmän eurooppalaisia resursseja ja rahaa niin, että saisimme enemmän rahaa budjettiin. Se on ihan päinvastoin kuin se, mitä kansallinen parlamentti on perustettu. Niin, ja saapa nähdä, mitä tapahtuu brittien kansanäänestyksessä. Se on ainakin varmaa, että budjetti ei tästä pienene. Kiitoksia. Sitten Andres Mamikins, yksi minuutti. Kiitoksia, puhemies on täysin selvää, että suuntaviivat pyrkivät siihen, että saadaan monivuotisten rahoitusnäkymien ohen lisää rahaa. Samalla pyritään rationalisoimaan ja jälkiperäistämään rahaa siirtoja suuremmista jäsenvaltioista. Mutta mitä tulee horisontti 20, 20 ja digitaaliseen, digitaalimarkkinoiden edistämiseen ja PK-yrityksen ja Erasmus-ohjelmaan. Siellä on hyviäkin uutisia. Nuoriso-ohjelmat ja yrittäjyysohjelmat ovat kaikkein tärkeimpiä prioriteetteja Euroopan unionille. On täysin selvää myöskin, että ylimääräiset resurssit, ylimääräiset varata Kreikalle 2 miljardia lisää tulevat antamaan sykäyksen, jonka avulla voidaan taistella epävakautta vastaan. Minä äänestin tämän puolesta. Kiitoksia. Sitten Stephen Wolf, yksi minuutti. Kiitos, puhemies. Eilen Makani Englannin pankin eh, johtaja Englannin parlamentissa sanoi, että siihen liittyy riskejä, jos UK poistuu EUsta. Hän jätti kuitenkin mainitsematta ne riskit, jotka liittyvät EUssa pysymiseen. Ja mm, sen, että ei olisi kauppaa EUn kanssa. Tässä mietinnössä nyt asetetaan tiettyjä suuntaviivoja vuoden 2017 budjetille ja siinä sanotaan, että Siinä varoitetaan siitä, että tietyt jäsenvaltiot vaativat enemmän rahaa. No kuitenkin on ymmärrettävä, että jos EU päättää sää, jäädä sisään, niin e, se on silloin osa organisaatiota, joka haluaa jatkuvasti e, lisärahaa UKlta ilman, että e, todellista edustusta, kansanedustusta kuitenkaan on. Enpä tiedä, mitä tässä käy. Thank you very much. I... Kiitos paljon. Sitten Stanislav Polczak, yksi minuutti. Kiitos, puhemies. Minä äänestin tämän asiakirjan puolesta, koska se on hyvin tärkeää talousarvion muotoilun suhteen. Euroopan unionin ei tule lähteä epävakauden tielle jälleen yhdellä uudella alalla nimittäin talousarvion alalla. Nyt on nähty, että voimme tehdä tehokkaita talousarvioita ja ne myös hyväksyä. Ja tämä on kyllä Luxemburgin puheenjohtajavaltion yksi menestys. Toivon, että tämä puheenjohtajavaltio ja myös seuraava eli Slovakia puheenjohtajakaudellaan onnistuvat saman aikaan toimivat talousarviot. Jos talousarviossa olisi hieman joustavuutta ja muutosmahdollisuutta, se olisi hyvä, koska meillä on erilaisia haasteita, kuten pakolaiskriisi, jännitteet lähiympäristössämme ja niin edelleen. Meidän on oltava valmiit kohtaamaan näitä kriisejä. Kiitos. Kiitoksia. Tämä oli viimeinen Kajerin mietinnön äänestysselitys ja nyt siirrymmekin kollega Hybnerin mietintöön toimielinten välinen sopimus paremmasta lainsäädännöstä. Ensimmäinen puhuja Kristina Morvai, olkaa hyvä. Kiitoksia paljon. Äänestin tyhjää. Olen aikonut äänestää puolesta. Mietin on paljon asioita, joita pidän hyvinä toissijaisuusperiaate ja suhteellisuusperiaate ovat erittäin tärkeitä. Niillä on merkittävä rooli myöskin silloin, kun on kyse Euroopan unionin ja jäsenvaltioiden toimista. Miksi sitten pidin niin paljon tästä tekstistä? Miksi ehdotin, että unkarilaisten meppien kannattaisi tätä tekstiä tukea Minun mielestäni on erittäin tärkeää muistuttaa kansalaisille aina uudelleen ja uudelleen siitä, mitä toissijaisuusperiaate tarkoittaa. Tämä tarkoittaa sitä, että kansalliset jäsenvaltiot edelleenkin ovat suvereineja, eivätkä luovuta oikeuksiaan oikeutta päättää oman maansa tulevaisuudesta ja kohtalosta, paitsi silloin, kun on kyse tietystä hyvin tiukasti rajatuista alueista. Kiitoksia. Ja kollega Irsi Pospisil yksi minuutti. Kiitoksia puhemies. Minä äänestin tämän mietinnön puolesta, koska minä ymmärrän sen, että meidän lakiemme laatu on joskus kyseenalainen. Kun minä olin äh, vastuussa EU-lainsäädännön siirtämisestä Tsekin lainsäädäntöön, niin minä huomasin, että tiettyjä direktiivejä saattoi tulkita eri tavoin ja pohdimme, mitä osioita direktiivistä tuli siirtää kansallisen lainsäädäntöön. Olen nyt kuitenkin iloinen, että meillä nimenomaan keskitytään lainsäädännön laatuun. Kyse ei ole ainoastaan teknisestä toiminnasta, tähän liittyy myös poliittinen ulottuvuus. Sillä on poliittinen merkitys, koska jos tämä parlamentti ja muut EUn toimielimet tekevät heikkolaatuisia lakeja, niin sillä on seurausta myös siihen, miten äänestäjät ja kansalaiset tarkastelevat EUta, millaisena näkevät sen. On hyvä, että kansallisten parlamenttien roolia vahvistetaan ja sitä tulee jatkossakin käyttää enemmän. Kiitoksia Pospisille. Seuraavaksi Sven Schulze, yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitos puhemies, parhaat kollegat. Minäkin äänestin puolesta. Täytyy kuitenkin sanoa, että pitkin hampain. Sillä kyllä tässä mielestäni ihan oikeaan suuntaan mennään, mutta joiltain osin olisin toivonut vieläkin enemmän eh, selv- selvyyttä ja konkretiaa. Ajatellen vaikkapa PK-yrityksiä, niin olisin toivonut eh, sitovaa PK-testiä ja samoin minua hiukan haittasi se, että neuvottelut neuvoston, komission ja parlamentin välillä eivät olleet kovinkaan läpinäkyvät. Ja rehellisesti sanottuna komission ehdotus, alkuperäinen ehdotus oli hyvä, mutta neuvotteluissa sitä kyllä jonkin verran vesitettiin. Eli puolesta äänestin, mutta pitkin hampain. Kiitos. Kiitoksia kollega Schulze, sitten Andres Mamikin yksi minuutti. Eh, Kiitoksia. Eurooppalaisen lainsäädännön täytyy olla parasta mahdollista laatua, koska muutoin se vaikuttaa ikävästi puolen miljardiin ihmiseen ja kaikkiin mahdollisiin elämän alueisiin, kulttuuriin, koulutukseen ja kaikkeen muuhunkin. Ja koulutuksesta puheen ollen ja tästä asiakirjasta puheen oli nyt keskustelun aiheena, on erittäin tärkeää, että eri osatekijät liittyvät PK-yrityksiin otetaan huomioon. Suurin osa Euroopan unionin yrityksistä on nimittäin PK-yrityksiä. Niin ikään parempi lainsäädäntö ja lainsäädännön yksinkertaistaminen – ovat erittäin hyviä tavoitteita. Suurin osa ihmisistä, jotka asuu Euroopan unionissa, ei yhtään tiedä, mitä Euroopan unionin toimielimissä tapahtuu, joten meidän täytyy päästä lähemmäksi kansalaista ja lähemmäksi kansalaisiamme, äänestäjämme. Loppujen lopuksi toteaisin, että on erittäin hyvä, että tiedotus Euroopan parlamentin ja komission välillä toimii niin erittäin hyvin. Siksi äänestäjämme puolesta. Vielen Dank. Jetzt... Paljon kiitoksia. Für eine Minute. Mulțumesc. Seuraavaksi kollega Makove yksi minuutti. Una. Kiitoksia Meillä on Euroopassa hyvin rikas lainsäädäntö, ehkä liiankin rikas sääntö monen kotan ja monilla on oma agendansa, siksi meidän lainsäädäntömme täynnä, mutta lisäksi erityisesti koskien ja niin poispäin. Sen takia tästä, tämä on kuin joulukuusi ja monet kansalaisemme eivät ymmärrä, mitä haluamme sanoa ja sisältöä puuttuu. Siksi olen kovasti tämän mietinnön puolella. Lainsäädäntö täytyy olla yksinkertaista, selkeää, lyhyttä, todella korostan lyhyttä ja me täällä haluamme luoda lainsäädäntöä kansalaisille emmekä edistää omia asioitamme. Mm, Eurooppa Euroopan komission ja neuvoston täytyy kuunnella toisiaan ja myöskin kuulla myös kansalaisia, joille teemme työtä. Avoimuus ja julkinen kuuleminen on tärkeää. Kiitoksia. Kiitoksia. Ja seuraavaksi edustaja Piiper, yksi minuutti. No niin, nyt mikrofoni varmaan on päällä. Kiitos puhemies. Äänestin hybridin mietinnön puolesta. Positiivista on se, että pienet yritykset on otettu byrokratian purkamisen keskiöön ja seurantaa arvioin, arvioita on tarkoitus myöskin järkevettä komissiossa. Komissio haluaa muuttaa goldplating-menettelyjä ja vahvistaa vaikutusten arviointeja parlamentin ja neuvoston suhteen ja vuosittain olisi tarkoitus tarkastella säädöksiä erikseen. Kysyn, että miksi parlamentti halusi vaikeuttaa tätä työtä trilogineuvotteluissa. Parlamentti ei kannattanut neuvotteluissa uudistuksia, jotka olisivat menneet pidemmälle sääntelyn purkamisen suuntaan, ja ne ovat siksi hävinneet tässä. Meillä on nyt käsissämme eurooppalaisen demokratian musta pekka, ja se on harmi, sillä olisi hyvä, että Euroopan kansalaisille voitaisiin paremmin olla vastuussa lainsäädännöstä. Kiitoksia edustaja Tarabella, yksi minuutti. Monsieur le Président, les trois élus PS... Puhemies, kolme sosialististen edustajaa äänesti tätä vastaan. Siksi ei ole hyvä, että parlamenttia vain kuullaan. Kuuleminen ei riitä, kun kyseessä on yhteislainsäädäntö tässä tärkeässä asiassa. Olemme sitä mieltä, että refit, joka on tässä sopimuksessa mukana, on vaarallinen sosiaaliselle suojelulle ja ympäristön suojelulle ja kansanterveydelle ja siksi me emme voi hyväksyä tätä toimintavälistä sopimusta me tarvitsemme paljon sosiaalista kotoutumista, integrointia ja tarvitaan mm, vastausta perustavanlaatuisiin odotuksiin. Kiitos. Kiitoksia. Viimeinen puhuja on Steven Wolf, yksi minuutti. Kiitoksia jälleen kerran, hyvä varapuhemies. Parempaa lainsäädäntöä, parempaa sääntelyä. Kuka ei kannattaisi sitä, että tarvitsemme parempia lakeja? EU kyllä tarvitsee parempia lakeja, koska 40 vuotta EU-sääntelyä eh, johtaa BKT-tasot alhaisemmaksi kuin ne ovat koskaan olleet. EU-laki on johtanut tuottavuuden laskuun. Työttömyys eh, on mantereilla on noin 30 prosenttia ja eh, nuorisotyöttömyys yli 30 prosenttia. Tämä on manner, joka on kuolemassa EU-lakien takia. Jos katsotaan EU-säädöksiä, niin täytyy katsoa, miten ne luodaan. Yhdysvalloissa on senaattoreita ja kongressin jäseniä, jotka tekevät lakeja, koska kansalaiset niin haluavat. Kansallisvaltioissa parlamentaarikot tekevät lakeja, koska kansa niin haluaa, mutta täällä EU-ssa virkamiehet tekevät lakeja. Se, että EU sanoo, että se haluaa parempaa lainsäädäntöä, tarkoittaa, että kapteeni uppoavassa laivassa huutaa kovaan ääneen, että hän haluaa lisää reikiä. Kiitoksia. Tähän päättyvät äh, äänestysselitykset. Äh, ja nyt menemme päätöslauselma esitykseen, joka koskee tupakkasopimusta. Ensimmäinen puhuja Kristina Morvai. Remélem Toimikoon mikrofoni, kyllä. Kiitos. Jos katsotaan tätä mietintöä sen otsikkoa, eli tupakka tuotteita koskeva sopimus ja suluissa PMI-sopimus, niin ihmiset ajattelevat ehkä, että PMI on unionin laajan byrokratian joku osio ja lyhenne siitä, mutta kun tutustuu tähän tekstiin, niin tämähän ei tarkoita mitään muuta kuin Philip Morris International. Ja kyseessä on valtava tupakkatehdas. Ja sitten täältä mietinnöstä käy ilmi, että on olemassa sopimussuhde neljänkin muuhun tupakkatehtaaseen. Minulla on suositus kaikissa jäsenvaltioissa, myös Unkarissa, jos antaa eh, nuorille koululaisille – tällaisen kysymyksen, että miksi tämä ei ole soveliasta. Ja jos nuoret eivät osaa tähän vastata, niin he eivät kyllä ylioppilaskirjoituksia voi läpäistä, koska pitää tietää, mistä on kyse kansanterveydestä, korruptiosta, läpinäkyvyydestä. Kiitoksia. Jirsi Pospisil, yksi minuutti pane předsedo. já po prostudování veškerých dokumentů eh, jsem zaujal zdrženlivý přístup této dohodě. Minä suhtaudun aika varauksellisesti tähän asiakirjaan. Minun tietyni pohjalta on selvää, että meillä oli vanha sopimus, jonka jatkamisesta on äänestetty ja käy selväksi, että tässä ovat Philip Morris tuotteet vähentyneet ja niiden myynti, mutta sitten nämä niin kutsut valkoiset savukkeet, eli laiton eh, tupakkakauppa, sitä kuitenkin on, siitä ei ole päästy eroon. Meidän pitää löytää parempi ratkaisu, ei tarvita tällaisia yksittäisiä sopimuksia suurten tuottajien kanssa, sillä tämä ei selvästikään pysty lopettamaan laitonta tupakkakauppaa Euroopassa. Pospisil on jetzt äh, eine Minute für Herrn. Kiitoksia kollega Pospisil ja seuraavaksi edustaja Mamikin yksi minuutti. Kiitoksia puhemies. Minun maassani äh, väärännetyt tupakkatuotteet, niiden äh, määrä kasvaa joka vuosi, mutta mutta meidän alueemme kuuluu EUn köyhimpiin ja ihmiset siellä yrittävät parantaa elinkeinoaan, lait, laittomilla tupakkatuotteilla ja niin kauan kuin heillä oli työpaikkaa, näin tulee olemaan. Valitettavasti komissio on käyttänyt niin paljon aikaa tällaisen eh, teknisen arvion tekemisen vasta vuonna 2016 helmikuussa asiakirja julkaistiin. Me odotimme, että Se olisi tapahtunut viime vuoden toukokuussa. Tämä on laitonta kauppaa nimittäin väärennettyjen tupakkatuotteiden kanssa käyty kauppa ja me tarvitsemme sääntöjä, jotka rajoittavat tätä. Kiitoksia. Kiitoksia kollega Mamikins ja seuraavaksi minuutti Klaus Buchner. Kiitos puhemies. Tähän asti Philip Morrisin ja EUn välillä on ollut sopimus. Olen sitä mieltä, että tämän tyyppiset sopimukset eivät ole hyviä, niitä pitäisi periaatteessa välttää. Ensinnäkin siksi, että ei pitäisi siirtää mitään rahoja tällaisissa tilanteissa. Toisekseen EU ei pitäisi olla minkään yksittäisen yrityksen kanssa yhteistyössä, vaan kaikkia varten olemassa. Tupakkateollisuus yrittää eri tavoin vaikuttaa politiikkaan. Se näkyy esimerkiksi sovittelumenettelyissä, joita esimerkiksi juuri Philip Morris yhä enemmän hyödyntää vaikuttaakseen konkreettisiin poliittisiin päätöksiin. Tämä on lopetettava, tämä, tällainen toiminta on estettävä ja siksi olen iloinen siitä, että parlamentti äänesti niin kuin äänesti ja tämä yhteistyö päättyy. Kiitos. Kiitoksia, herra Buchner. Sitten edustaja Makovei yksi minuutti. laiton tupakkakauppa aiheuttaa yli 10 miljoonan euron menetykset vuosittain Euroopassa. Ne ovat meidän kaikkien rahojamme. Lisäksi laiton tupakkakauppa lisää rajat ylittävää kansainvälistä rikollisuutta, lapsikauppaa, asekauppaa ja niin poispäin. On ikävää, että komissiolla kesti niin kauan äh, julkaista tämä asia. Toivottavasti näin ei tule tapahtumaan tulevaisuudessa ja lisäksi pyytäisin komissiolta avoimia neuvotteluja tähän asti äh, se on halunnut äh, tätä sopimusta ainoastaan jatkaa suljettujen ovien takana. Meidän täytyy olla avoimia, koska tässä on kyse salakaupasta ja meidän kaikkien rahoistamme. Mm, maailma on muuttunut vuodesta 2004 ja nyt tarvitaan uudenlaisia välineitä tupakan salakuljetuksen torjumiseksi sekä veronkierron torjumiseksi. Kiitoksia. Kiitoksia. Tähän päättyvät äänestysselitykset ja istunto keskeytetään kello 15 asti.